Neuvostosta. Annan puheenvuoron äh, Euroopan äh, neuvoston puheenjohtajalle Veni Seilosille. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kertoa siitä, mitä me olemme sopineet Euroopan parlamentin kanssa ja sen tiimolta neuvoston puolesta sitä seuraavan lausunnon. Mitä tulee hallitusten välisen sopimuksen ratifiointi, voin vahvistaa neuvoston puolesta, että hallitusten välisen sopimuksen sopimuspuolet siitä, miten voidaan siirtää varat kriisiratkaisurahastoon, ovat valmiita hyväksymään ratifiointiprosessien täyttämään kansalliset lainmukaiset vaatimukset niin, että kriisinratkaisumekanismi tulisi käyttöön ensimmäinen tammikuuta 2016 lukien. Kiitos puhemies. Sinänkää. Kiitoksia herra Venizelos. Komissaari Barnier, olkaa hyvä. Kiitos, että saan muutaman sekunnin ajan myös liittyä niihin kiitoksiin, jotka te osoititte, herra puhemies Schulz. Joillekin parlamentin esille, jotka ovat uurastaneet tämän tekstin parissa, Rouva Ferenan mietinnön pohjalta varjoesittelijöiden kanssa. Aamupäivällä minulla olikin jo tilaisuus esittää katsaus näihin teksteihin vähän laajemmin liittyen vastuunkantamiseen, läpinäkyvyyteen, vastuuseen. Puhemies, parlamentin kanssahan me olemme toteuttaneet tätä. Mukaan on ollut useita puhemiesten valtioita, kuten Kreikkakin. Pankkiunioni on selvästi peruskivi kaikki ovat varsin hyvin ymmärtäneet sen, että vakaus tai epävakaus euroalueella liittyy vakauteen ja epävakauteen koko sisämarkkinoilla, jossa me kaikki olemme vastuullisia. Me saamme lisää vastuunkantoja läpinäkyvyyttä tämän myötä. Mainitsen myös sanat moraali ja etiikka, kun aikanaan ne vähän katosivat rahoitusmarkkinoilta. Niiden paikka on myös siellä reaalitaloudessa, kansalaisten, kuluttajien, yritystenkin puolella ei pelkästään niin, että rahoitusmarkkinat palvelisivat vain itseään, kuten on nähty 30 vuoden ajan. Tämä työ oli mahdollista, kiitos teidän kaikkien, hyvät naiset ja herrat, koska tässä on 41 eri tekstiä ja kaikki ryhmät tässä salissa esittelijöiden tai edustajien ah, kautta ovat osallistuneet tähän valvontatyöhön niin, että kansalaiset saavat nyt pohjan vakaudella, joka on ennakkoedellytys kasvulle, työpaikoille ja kilpailukyvylle. Haluaisin siis tukea teidän kiitoksianne. Frau Schulisia, on pyytänyt puheenvuoroa. Aja, ah okei, okay, alles klar. Aha, selvä. Kiitoksia. Sitten äänestämme ensin tämä koko teksti tarkistus numero kaksi valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muutettu ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhoito äänestyksen äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 570 puolesta, 28 vastaan, 13 tyhjää. Onnittelut, rouva kollega Ferreira. Yeah. Hyvät kollegat, sitten jatkamme äänestysten toimittamista. Silvestris on pitänyt puheenvuoroa. Ai eikö? No eteenpäin siis. Seuraavaksi Weidenholzerin mietintö. Yksi äänestys, neuvontoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Wortman Koola. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Koreira de Camposin mietintö nimenut äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Speroni. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty Mitras. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy Hyväksytty. Andres Varea. Niin äänestyksenä. äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Gallon mietintö. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Darden äänestyksenä äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Vielä Darden. Niin äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Relazione Simonin mietintö neuvoston on hyväksytty Fidanza. Ensimmäinen ryhmä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöspäätöslauselma nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Leichtfried. Ensimmäinen ryhmä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22D nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Mm hyväksytty. 72 raukia 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numero 70. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 10 D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 raukeaa. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimen äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Högmark. Ensimmäinen ryhmä, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen ryhmä raukeaa. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Giegold Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntövätöstä lauselma nimetöntä äänestyksenä. Äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Klute. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty lainsäädäntö päätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Komissio haluaa puhua tässä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puheen, puhemies. Hyvät jäsenet Gluten mietinnöstä, joka koskee maksutilejä komission julkilausuma välitetään Euroopan parlamentille kirjallisesti ja, ja selitetään tämän täysistunnon pöytäkirjan, jotta voitte sen lukea. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni kiinnittääkseni huomionne siihen, että useita julkilausumia on tehty komission puolesta liittyen sopimukseen, jonka lainsääntäjät ovat ö, saaneet aikaiseksi Baldassaren mietinnöstä, joka koskee muiden kuin taloudellisten tietojen julkaisemista suurissa yrityksissä sekä Ferberin mietintö ö, markkinoista ja rahoitusvälineistä sekä meri, merenkulkuvälineet ja roitovan ja kyse on myös Roitavan mietinnöstä, joka liittyy painelaitteisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Beresin mietintö. Ensimmäinen ryhmä. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty lainsäädäntöpäätöslauselma nimenut äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Tainin mietintö. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Debakker. Ensimmäinen ryhmä, tarkistus 16, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen ryhmä, raukeaa. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Herzogin mietintöä. Ensimmäinen ryhmä, äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen ryhmä raukeaa, komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä. Puol- äänestys alkaa vastaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Wortman Kool, ensimmäinen ryhmä, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen ryhmä, raukea, komission ehdotus, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Herran Tarfia. Ensimmäinen ryhmä, että puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. päätöslauselma nimenhuutto äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Turmes, ensimmäinen ryhmä, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ransdorf. Ensimmäinen ryhmä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslausuma nimenomaan äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Se vielä Ensimmäinen ryhmä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntö päätöslauselma nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ford. Ensimmäinen ryhmä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksen. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Baldassare, ensimmäinen ryhmä nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Puole, äänestys alkaa vasta, päättyy. Hyväksytty Baldassare. Vielä toinenkin ensimmäinen ryhmä nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Jakoliino. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen osa vastaavilta osin äänestyksenä. Äänestys alkaa. ja välttyy. Hyväksytty. Kuusi raukeaa. Tarkistus kaksi. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty Yksi vastaavilta osin äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numeron kolme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää meidän täytyy tarkistaa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen osa 23 kappaleessa puolessa vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä raukeaa. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Komission ehdotus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Eiler. Ensimmäinen ryhmä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 68 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty lainsäädäntöpäätöslauselma. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Van Nistelrooy, ensimmäinen ryhmä. Olkaa hyvä. Meine Damen und Herren, hyvät naiset ja herrat, tämä ryhmä, josta me äänestämme minun mietinnöstäni ja muista mietinnöistä me äänestämme näistä investoinneista tutkimuksen innovaatioihin ja tulevaisuuden kykyyn Euroopan unionissa, jota me jo yli 22 miljardia euroa. Siitä on kysymys. Haluan esittää niiden, niille kollegoille, jotka ovat tehneet kolme vuotta työtä tämän asian tiimoilla. Haluan kiittää kiitoksia ja erityinen kiitos koskee Teresa Madurellia, ja koska hän kuitenkin lähtee parlamentista tämän jälkeen, niin Kanaja, jota haluan kiittää, olemme vuosia tehneet yhdessä eurooppalaista tutkimuspolitiikkaa ja hän on tässä erityisesti ansioitunut. Kiitos. Kiitos. Ensimmäinen rymänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 83 äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty komission ehdotus, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Thompson, ensimmäinen ryhmä, äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Komission ehdotus, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Riera Madurell. Ensimmäinen ryhmä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 äänestyksenä. äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 60 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 61 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty 64 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 65 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 66 Nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 67 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 69 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Rybih Ensimmäinen ryhmä, äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty komission ehdotus, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty lainsäädäntö, päätöslauselma, nimenhuuto äänestyksen, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Panajotov, ensimmäinen ryhmä, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, komission ehdotus, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenomaan äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Gualtieri. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kahdeksan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa päättyy. hylätty. Kaksi äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän äänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kymmenen nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdatuskappale 22, siihen on suullinen tarkistus Gualtierilta. Olkaa hyvä. Yes, I would like to move this. Haluaisin suullisen tarkistuksen siirtää, joka on tekninen artiklaan 22. Siihen liitettäisiin sanat ne, jotka ovat kelpoisia rekisteröitymään ja joita, jonka odotetaan rekisteröityvän. Tämä on siis myös linjassa muiden artikloiden kanssa. Jos ei kukaan vastustakaan, äänestämme sitä, että puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi, nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Päätös. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Öri mietintö Tarkistus yksi, nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Muutos neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty päätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Dean ja Kalfin tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä kohta kaksi. Äänestys on suljettu. Hyväksytty. Kohta neljä. Alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 16, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen kolmas osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 22. Alkuperäinen teksti nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 24 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osi nimenhoito äänestyksen, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 alkuperäinen teksti nimenhoito äänestyksen, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 32 alkuperäinen teksti nimenhoito äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 35 alkuperäinen teksti nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty Johdannuskappale D alkuperäinen teksti äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty päätöslauselma äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut kaikille esittelijöille.